Il Presidente. E adesso. Colleghe e colleghi, vi prego di prendere posto. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Colleghi, vi prego di prendere Hyvät äh, kollegat, äh, istutukaa mitä pikimmin, olkaa ystävälliset. 20. Äh, syyskuuta 1976 annettu asetus, jo, jossa on kysymys Euroopan parlamentin jäsenten valinnasta yleisissä suorissa vaaleissa, julistan ensimmäisen kokouksen avatuksi. Ensimmäinen kokous vaalien jälkeen.